Bene, buongiorno a tutti. Eh, scusate. Hyvä on, hyvää. Iltapäivää kaikille. Olen pahoillani näistä pienestä myöhästymisestä. Yritetään kirje kiinni se aika, jonka valitettavasti teiltä ukkasin. Pyytäisin, että sitten hetken ennen äänestystä, teille kerron muutaman ilmoitusluontoisen asian. Jos istutte, niin kerron teille. Artiklan 192 kohta 2 mukaan työjärjestyksessä koordinaatorilla on oikeus tehdä päätöksiä mietintöjen ja lausuntojen jakamisesta menettelystä valiokunnassa ja valiokunnan työohjelmasta. Puhemies Busek on ehdottanut, että järjestettäisiin Saharov-verkoston konferenssi Siinä verkostossa ovat mukana kaikki ihmiset, jotka ovat Sahrov-palkinnon saaneet. Tämä konferenssi, joka käsittelee eri aiheita liittyen ihmisoikeuksien puolustajiin, pidettäisiin 23. marraskuuta kello 11 lähtien. Meidän täytyy siis uudelleen äh, aikatauluttaa valiokuntamme kokous, joka piti pitää tuona päivänä, mutta Kokous pidetäänkin 22. päivä aamulla eikä iltapäivällä, kuten ajattelimme, ja päättyy 23. marraskuuta kello 10.30 niin, että sali voidaan valmistella, koska samaa kokoussalia käytetään tämän konferenssin järjestämiseen. Ja tietenkin toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän konferenssiin, jonka ohjelma eh, teille jaetaan lähiaikoina. Nyt voimme sitten mennä äänestykseen. Pyydän, että otatte esille äänestyskorttinne. Huomaan, että olettekin se jo tehneet. Pikkuhetki ennen kuin aloitamme. Bene, allora possiamo cominciare. Hyvä, voimme siis aloittaa. Ensimmäinen äänestys EUn keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytila. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty sanoisin. Niin, kyllä, tarkistetaan tämä toinen osa ja vain jotta ymmärtäisitte paremmin, tämä toinen osa koskee sanaa conditional, toinen osa koneäänestys, äänestys alkaa toisesta osasta, siis sanasta conditional. Äänestys päättyy. 30 puolesta 24 vastaan, toinen osa hyväksytty. Sitten tarkistus 25 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 27, 26 ja 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan Tämä ei nyt käy ihan selväksi. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 29 vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme suullisen tarkistukseen yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan, tyhjää. Tämä ei käy selväksi. Äänestys alkaa koneäänestyksenä 41. Pyydän, että nostatte tulevaisuudessa kätenne korkeammalle, koska muuten en näe tätä. Koneäänestys päättyy. Aivan, 34 puolesta 19 vastaan, ihan selvä enemmistö hyväksytty. 42-43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. No tarkistetaan. 44 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 25 vastaan hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sanoisin. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan. Tämä ei nyt näy selvästi, joten tarkastetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 hm. puolesta 28 vastaan ilman kosseen saanut selvää. Ai, 89. Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä yhdellä äänellä, yhdellä äänellä puolesta tämä menee läpi, 50, 51 puolesta. Vastaan, tyhjää, Ylätty. 52 puolesta. No, tarkistetaan 51. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja jälleen kerran <laughs> voitamme rangaistuspotkulla. No niin, 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, Tämä ei nyt näy selvästi. Äänestys alkaa tarkistuksesta 54. Täällä on vielä neljä kollegaa, jotka eivät ole äänestäneet. Eivät ole nyt olleet tarkkaavaisia. Yksi puuttuu. No, No niin, nyt hänkin äänesti. Hyvä. 29 puolesta, 28 vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63. 62. Hyvä on, hyvä on. Koneäänestys alkaa.

Ei, 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 68 ei nyt ollut aivan selvä, joten tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 29 vastaan, 28 puolesta, mutta siihen tulee nyt sitten, ei, 29, 29. Ei, ollaan tasa väkisiä, mutta se ei mene läpi, hylätty siis. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus ei. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan Tämä ei käy selväksi. Koneäänestys alkaa tarkistuksessa 78. Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi. Ei, vaan 83 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissitarkistus 13 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt meillä on suullinen tarkistus, tarkistuksen 96. Haluaako joko joku sen esittää? Onko Kirillov paikalla? No sitten esittelettekö suullisen tarkistuksen? Olkaa hyvä. No. Kiitoksia. Minulla on suullinen tarkistus, joka liittyy siihen, että viime aikoina on kuultu hyviä uutisia mahdollisesta sopimuksesta Turkmenistanin kanssa – Azerbaidsanin ja EUn välillä liittyen Transkaspian putkea. Eli tässä korostetaan, kuinka tärkeä Transkaspian hanke on EUn energiaturvallisuudelle ja tässä mielessä tukee sitä, että EU, EU-komissio tekee tästä hankkeesta todellisuutta ja panee merkille, kuinka valmis Turkmenistan on val- allekirjoittamaan sopimuksen. E Tämä on siis lisäys tähän tarkistukseen eikä muuta tätä, mutta kuullaanpa nyt esittelijän mielipidettä. Edustaja Kil Nielsen, haluatteko puheenvuoron? Vihreät ei kannata tätä suullista tarkistusta. Mm. No, siinä tapauksessa me emme voi ottaa sitä huomioon, emme siis äänestä siitä menemme tarkistukseen 97. Ai, anteeksi, 96 ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty. 105 puolesta vastaan, näyttää hylätöltä, mutta en ole varma, joten tarkistetaanko ne äänestyksenä 105 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108, 109 puolesta vastaan. Tämä ei nyt käy selväksi. Koneäänestys alkaa tarkistuksesta 109. Äänestys päättyy. Mhm. Aivan. Tasan tarkka tulos ei mene läpi. 110, 111 ja identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 116 puolesta 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan. Tämä ei nyt käy selvästi. 118 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty pystyy. Sitten 125. No niin, 125. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus ja esittelijä haluaa tästä kertoa. Kill Nielsen, olkaa hyvä. No? Se ah, Se ei ole minä. Kiitos, Kuusa. <laughs> Ai siis Jegle. Pyydän anteeksi. Kiitos puheenjohtaja. Painottaa, että seuraavat maat äh, joutuvat, liittyvät tiettyihin äh, kappaleisiin, joihin liittyy tiettyjä asioita, mutta jotka eivät tähtää siihen, että antaisivat täyden kokonaisvaltaisen analyysin äh, näistä maista. Bene. No niin, tämä oli selvennys, täsmennys. Vastustaako joku tätä? Ei. Kukaan ei vastusta, selvä. Eli hyväksymme sen siis, eli äänestämme tämän täsmennyksen kerran, kerran yhdessä ryhmässä. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Ei nyt tullut ihan selväksi, eli äänestämme tästä sähköisesti. Niin siis suullisen tarkistuksen kerran, joka on katsottu hyväksyttäväksi tässä äänestyksessä. Eli tähän siis liittyy tämä suullinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, no niin, nyt kaikki ovat äänestäneet. Eli äänestys päättyy selkeä enemmistö, 50 puolesta yhdeksältä vastaan hyväksytty. Sitten 132 äänet puolesta. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Ei nyt tullut ihan selväksi. Eli 132 äänestys alkaa. Niin olen pahoillani, mutta ette te nosta kunnolla näitä käsiä ylös. Äänestys päättyy. 27 ja 29, vabbè, anche se li alzate. No niin, 29 puolesta 27 vastaan, eli meni läpi. 133 äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 138, 139 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta. Ai haluatko tarkistaa? Selvä. Eli 138, 139 tarkistamme nämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi edustaja ei äänestänyt. Eli 29 puolesta 28 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Eli hyväksytty. 140 äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 142 puolesta. a nyt tein virheen. 141 äänet puolesta vastaan, tyhjää. Ei nyt tullut selväksi, eli 141 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, 29 puolesta, 29 vastaan ja yksi tyhjä ääni, eli hylätty. 142 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 143, tässä on kahdessa osassa, on ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, varmaankin hylätty. 146 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105. Selvä, eli 155 tarkistamme tämän sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29, 29 taas, eli hylätty. 150 Kuusi äänet puolesta vastaan. No, tässä saattaa taas olla sama äänestys, mutta täytyy siis tarkistaa sähköisesti. 156 äänestys alkaa. Tänään tulette aika tarkkaan jakautuneita kahtia. Kolme ääntä vielä puuttuu. No, he eivät ilmeisesti halua äänestää. Äänestys päättyy. 30 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Sitten 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 160 äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 162 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 no 168 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Nyt yksi on vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. 29 puolesta 26 vastaan, eli hyväksytty. Sitten 170 äänet puolesta vastaan, tyhjää. Ei nyt tullut selväksi, eli 170 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 26 vastaan, eli hyväksytty. 171 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 172 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 174. Ai, haluatko tarkistaa? Selvä. Eli 172. Sähköinen tarkistus alkaa. Äänestys päättyy. No niin, 37 puolesta 22 vastaan, eli hyväksytty. 174 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 170... No, nostakaa sitten kädet kunnolla pystyyn. Eli 174, sähköinen tarkistus alkaa. Eli nostakaa nyt ne kädet kunnolla pystyyn, koska muuten meiltä menee aikaa hukkaan. Äänestys päättyy. 32 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 175 äänet puolesta vastaan tyhjää. Ei nyt tullut selväksi, eli 175 äänestys alkaa. Tällä kertaa kyllä nostitte kädet hyvin pystyyn. Äänestys päättyy. 27 puolesta 32 vastaan hylätty. Sitten 176 ja 177 identtiset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180-181 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183-184 185, ai no, selvä. Eli 182 tarkistamme sähköisesti. Kaikki kollegat eivät äänestä. No ei se mitään, äänestys päättyy. 29 puolesta 25 vastaan eli hyväksytty. 183, 184, 85 puolesta vastaan tyhjää. Ei nyt tullut selväksi, eli tarkistamme sähköisesti 183, 184, 185. Äänestys päättyy. 35 puolesta 24 vastaan, eli hyväksytty. 187 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 188 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 189 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 190 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 191 äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 192 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 1 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5 äänet puolesta vastaan tyhjää ei nyt tullut selväksi. Sähköinen äänestys alkaa tarkistuksesta 5. Äänestys päättyy. 34 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kakkonen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 13, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 14, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17 äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 18 äänet puolesta vastaan, tyhjää. 18 ei nyt ollut ihan selvä, eli äänestämme sähköisesti tarkistuksesta 18. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 29 vastaan, eli hylätty. Sitten Inta Kakkostarkistus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei nyt ollut ihan selvä. Eli Intan kakkostarkistus. Äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. Sitten Inta kolmonen, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Inta 9, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 12, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 22, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten DV1, äänet puolesta vastaan tyhjää varmaankin hyväksytty. Sitten DV2 äänet puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. DV3 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. DV5 Ai, haluatteko tar- selvä. Eli DV3 äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy tarkistuksesta DD3. 34 ääntä puolesta 24 vastaan. Hyväksytty. tv Vitonen, äänet puolesta vastaan. Tyhjää. En nyt oikein nähnyt kunnolla. Eli dv Vitonen, äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. puolesta 23 vastaan hyväksytty. Kutosesta ei äänestetä, koska se on jo katettu vitosessa, eli sitten DV7 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV10 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV11 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV12 äänet puolesta vastaan tyhjää. No varmaan edelleen hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Hetkinen, nyt täytyy keskeyttää hetkeksi. Eh, abbiamo un problema con la... Meillä on nyt pieni ongelma laitteiston kanssa, eli meidän täytyy nyt odottaa muutama minuutti, että asia saadaan kuntoon. Mutta voimme tietysti koittaa vielä käsiäänestyksellä. No, koitetaan nyt vielä, eli DV12. Eli nostakaa ä- kädet pystyyn, äänet puolesta, 25. Eh, I contrari. No niin, 25 ja sitten vastaäänet. Favorevole. Eh, contrari. Sembrerebbero meno. Ci sono delle astensioni? Sitten tyhjät äänet. Kolme, neljä tyhjää ääntä. Eli 27-25, eli hyväksytty. Toivottavasti tässä nyt laskettiin oikein, koska tässä nyt oli vain kahden äänen ero. Jos nyt haluatte, että äänestämme sähköisesti, niin voimme odottaa, mutta jos teille käy tämä, niin sitten jatkamme eteenpäin. Tässä oli vain kahden äänen ero, että ehkä tässä oli virhe, mutta mennään eteenpäin. Sitten DV14, äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten DV15, äänet puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten... No nyt seuraavaksi täytyy äänestää kyllä sähköisesti päätöslausamasta näin muutettuna. No niin, jotta nyt aikaa menee hukkaan, niin loppuäänestys päätöslausamasta teemme sen sitten, kun laitteisto jälleen toimii. Ja nyt sitten siirrymme Neil Kilsenin lausuntoon, eli tarkistus 6. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10, äänet puolesta vastaan tyhjää. En nyt tiedä. No, nyt laitteisto ilmeisesti jälleen toimii, eli tarkistamme sähköisesti tarkistuksen 10. Äänestys alkaa. Eli tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 24 vastaan, eli hyväksytty. Tarkistus 11, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolmonen. No selvä. Eli tarkistus 11. Tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 43 vastaan eli hylätty. Kompromissi kolmonen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta. Siis 17 haluatko tarkistaa? Selvä. 16 wird fallen. 16 raukea. 17 non, non dovrebbe decadere. Siis ei 17 raukea. Eli mehän äänestimme 17, 16 ei äänestetty. Siis 16 ei äänestetty, koska se raukesi. Jos tässä nyt, ehkä tätä tulkkauksessa on tullut jotain virheitä, mutta äsken äänestettiin tarkistuksen 17. Sitten 18 aina puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 äänet puolesta. Selvä. Eli tarkistus 20, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Siis en kyllä ollut nähnyt näin paljon käsiä pystyssä. No niin, eli hyväksytty. Sitten 21 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi äänet puolesta vastaan, tyhjää. Ei nyt tullut selväksi tämä vitonen, eli tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Kaksi. Yksi kollega vielä ei ole äänestänyt. Äänestys päättyy. 31 puolesta 28 vastaan, eli hyväksytty. Sitten sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Muutamat kollegat eivät äänestä, vaikka heillä on kortti mukana. Äänestys päättyy. 56 puolesta. Ei ääniä, ei tyhjääniä. Ja sitten sähköisesti äänestämme vielä päätösasemasta, joka liittyy EUn keski-Aasian strategiaan. Eli nyt sähköinen loppuaineistus edellisestä päätösasemasta, joka liittyy siis keski-Aasian strategiaan. Eli kaikki eivät vielä ole äänestäneet, odotan muutaman sekunnin. Mutta nyt äänestys päättyy. 49 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Eli onnittelut esittelijälle. Kahden minuutin tauko ja sen jälkeen jatkamme kokousta. Kiitoksia ja muistakaa äänestyskortit. How Bene, possiamo riprendere i nostri... No niin, sitten jatkamme kokousta. Pyydän, että kollegat käyvät paikoilleen. Meillä on kuudes kohta vielä esityslistalla. EUn Afganistanille antama taloudellinen tuki ja sen talousarvion valvonta. Valmistelija on Jäätteenmäki, tarkistuksen 24, Tämä liittyy siis talousarvion valvontaan, kun annetaan Afganistanille taloudellista tukea. Ja tämähän on talousarvion valvontavaliokunnan asia. No niin, ja sitten viipymättä annan puheenvuoron valmistelijalle. Hän voi kertoa meille tästä lausunnosta ja näistä tarkinnoista. Eli Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Thanks, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kansainvälinen yhteisö on ollut Afganistanissa vuodesta 2001 ja miljardia dollaria on käytetty ja annettu tuolle maalle, mutta ainoastaan kourallinen tuloksia on saatu aikaan. Huono turvallisuustilanne ja sota ovat tietenkin yksi syy. Ja ja se myös vaikuttaa tämän avun tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Olen pahoillani joutuessani huomaamaan, että monet kehitysindikaattorit osoittavat edelleenkin äh, äh, kutakuinkin nolla parantumista tilanteessa. Yleinen haaste yleisessä Afganistan avussa on, että apu ei aina tavoita niitä edun saajia. Afgaanit, afgaaneja ja, ja koko yhteiskuntaa me usein äh, kritisoimme Afganistania korruptiosta ja tämä, tähän on oikeat syynsä. Meidän pitäisi ymmärtää kuitenkin, että me emme ole täydellisiä itsekään. On ehdottoman välttämätöntä, että komissio ja koko kansainvälinen komis- yhteisö kiinnittävät enemmän huomiota eliminoidakseen haaskausta ja tarpeettomia kustannuksia. Minä vetoankin keskitetyn tietokan, keskitetyn tietokannan puolesta ja että voitaisiin analysoida kustannukset ja avun vaikuttavuus. Tällä haavaa täytyy sanoa, että ei ole olemassa mitään päivitettyä ja luotettavaa dataa. Tiedon puute heikentää avun tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja myös läpinäkyvyyttä. Lopuksi haluan painottaa, että on tarpeen, että komissio vaatii ajanmukaista ja adekvaattia tietoa äh, varojen äh, käytöstä ja niiden vaikuttavuuksista. Haluan painottaa puheenjohtaja, että että jos sektorikohtainen budjettituki ylipäätään otetaan koskaan käyttöön Afganistanissa, se, voi, se voidaan antaa vain hallintoelimille, joiden, äh, joiden hallinnointi kunnolla arvioitu olevan läpinäkyvä. Haluan painottaa sitä, että rahaa ei voi antaa tutkimatta äh, kapasiteetin rakentamistoimia kunnollisista. Hyvät kollegat, eri poliittiset ryhmät ovat tehneet yhteensä 24 tarkistusta. Olen iloinen nähdessä, että monet näistä tarkistuksista tukevat tätä, äh, tämän lausunnon päälinjaa, nimittäin se, että poistetaan korruptio ja että saadaan äh, avun tehokkuus parannettua. Olen itse esittänyt muutaman tarkistuksen yhdessä varjoesittelijöiden Orlakin ja Isäkin kanssa. Nämä tarkistukset käsittelevät sitä, että parannetaan tilivelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä, kuten myös alueellista yhteistyötä ja haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni herra Orlakia, herra Lisäkiä erittäin hyvästä yhteistyöstä puheenjohtaja. Olen iloinen kuulles, jos saan kuulla uusia näkemyksiä tästä lausunnosta ja näistä tarkistuksista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Arlakki. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että lausunto kuvastaa kehitystä Afganistanissa, mitä tulee EUn rahoitustukeen, ja haluaisin korostaa tämän lausunnon yhteensopivuutta, ähm, eri ryhmien kantojen johdonmukaisuutta, joka löytyy tästä lausunnosta, mitä tulee EUn rahoitusavustukseen Avusta Afganistaniin, joka on periaatteessa sama kuin se siinä mietinnössä, joka hyväksyttiin vuosi sitten täällä parlamentissa. Tässä lausunnossa korostetaan hyvin paljon sitä, että on valtaisa ongelma liittyen korruptioon ja määrärahojen hukkaamiseen, mitä tulee tähän tukeen, siis korruptiota Afgan Nistanin puolella ja mm, tällaista hukkaus, hukkaa syntyy taas rahoitusavun puolelta ja tämä siis vahvistaa tämän tosiseikan. Vuosi sitten parlamentti otti kannan, mutta komissio ei valitettavasti ole vielä käsitellyt tätä eikä neuvostokaan ja tämä on vain lisää äh, Afganistanin tämänhetkisen strategian, to, äh, äh, tragediaan. Toivottavasti pystymme myöhemmin keskustelemaan tästä asiasta. Me tulemme myöhemmin käsittelemään Afganistanin kaikkia ongelmia ja kielteisiä kehityssuuntauksia, erityisesti turvallisuuden saralla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, Kiitos puheenjohtaja. Me kaikki tiedämme tässä salissa, että apu Afganistanille on EUn ja jäsenvaltioiden ja muiden kolmansien maiden antamaa apua. Tämä apu on, on, on jo meneillä oleva prosessi. Tätä, tämä apu tulee jatkumaan. Tilanne Afganistanissa on Äh, vaikea. Afgaanit vaan tarvitsevat meidän apuamme ja me kansainvälisellä tasolla olemme vastuussa siitä, mitä Afganistanissa äh, tulee tapahtumaan. Voisin vain toistaa edellisen puhujan äh, sanat, että tämä asiakirja on aivan oikea asiakirja. Kiitän Euroopan valmistelijaa tästä hyvästä yhteistyöstä tässä varhaisessa vaiheessa poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä tästä paperista. Meillä on yhteisiä tarkistuksia ja tämä osoittaa, että me olemme oikeastaan samaa mieltä. Haluaisin painottaa yhtä asiaa. Tarkistus 14 on minusta hyvin tärkeä. Siinä puhutaan siitä, että talousapu EUn taholta e, pitäisi saada koordinoitua par- parhaalla mahdollisella tavalla, jotta kolmannet maat ja erityisesti Japani ja USA koska EUn ulkopuoliset suurimmat rahoittavat ovat Japani ja erityisesti USA. Meidän täytyy välttää päällekkäistä työtä. Me emme saa haaskata rahaa, vaan nämä rahat täytyy saada järkevästi käytettyä. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Jos... Ai sieltä vielä. En ollut nähnyt. Olkaa hyvä. Lösing. Tätä ei ole merkitty tänne, mutta niin kyllä minähän olen tähän tottunut tässä valiokunnassa, mutta onneksi se nyt tällä kertaa korjattiin. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain vielä puheenvuoron. Haluaisin heti aluksi muistuttaa siitä, että minun ryhmäni ja minähän alusta asti vastustimme tätä sotaa Afganistanissa ja minähän täällä valiokunnassa olen useasti ottanut kantaa tämän suuntaisesti. On todella kauheaa, että tämä sota muun muassa on liittyy ihmisoikeusloukkauksiin, tai sitä perusteltiin ihmisoikeusloukkauksilla Afganistanista ja terrorismilla, mutta eipä siinä päästy eroon ihmisoikeusloukkauksista eikä terrorismistakaan. Nyt tästä lausunnosta. Minun mielestäni tämä lausunto on erittäin tasapainoinen. Kiitoksia oikein paljon. Siksi olen tehnyt ainoastaan täydentäviä tarkistuksia. Nämä tarkistukset toistavat vaatimuksemme, että EU-määrärahoja käytetään ainoastaan siviilitoimenpiteisiin. Meidän näkökulmastamme tämä sulkee ulkopuolelle kaikenlaisen koulutuksen poliisille ja armeijalle. Olen samaa mieltä Rova Jätemäen kanssa siinä, että täytyy todellakin pohtia sitä, millaiselle hallinnolle haluaa antaa välineitä. Tämä poliisilaitos kääntyy omaa kansaa vastaan. Afganistanin kanssa pelkää poliisia paljon enemmän kuin monia muita asioita maailmassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli mikäli valmistelija haluaa vielä pitää puheenvuoron, niin hän voi näin tehdä. Mikäli ei, niin sitten ainoa ilmoitusasia on se, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 29. syyskuuta puolelta päivin. Ja tästä äänestetään sitten 20. 20. lokakuuta. No niin, työmme on tältä osin päättynyt ja tapaamme sitten huomenna kello yhdeksältä suljetuin ovin. Ja siellä valitaan sitten varapuheenjohtaja. Eli huomiseen ja hauskaa illan jatkoa kaikille.